Siirrymme nyt seuraavaan esityslistan kohtaan Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen. Annan puheenvuoron esittelijälle Alan Smith, olkaa hyvä. Thank you. I'm very pleased. Puhemies, kiitoksia. On ilo lyhyesti esitellä tämä mietintö teille tässä vaiheessa, että tämä on osoitus siitä, kuinka EU voi tuoda lisäarvoa ja kuinka parlamentti tekee hyvää yhteistyötä. Meidän toimivaltamme ovat uusia tämän asian suhteen niin voimme käyttää jäsenvaltioiden kokemusta ja tietoa, että voimme käyttää laaja-alaisesti ulkopolitiikkaa hyväksi maailmassamme. Meidän on kunnioitettava menneisyyttä, mutta me emme saa olla menneisyyden vankeja. Minulle on suuri tragedia, että kun EU puhuu yhdellä äänellä ulkomaailmassa, oman kotimaani on Brexitin kautta siirtynyt äh, eristäytymisen tielle. Toki ei on vielä paljon ystäviä Skotlannissa ja olemme edelleenkin yhteyksissä. 20 vuotta sitten valta siirtyi Hongkongissa Briteiltä Kiinalle ja Nyt tehdään katsaus siihen, mikä tilanne on. Hongkong on tärkeä kauppakumppani Euroopan unionille ja tärkeä osa EU-Kiina-vuoropuhelua. Hongkong on upea paikka, mutta kaikki siellä ei ole täydellisesti. Yksi maa, kaksi järjestelmä, Järjestelmä on uhattuna. B ja L kohdissa nostamme tämän esiin. Emme arvostele, vaan nostamme huolemme esiin. Tässä on hyvä tasapaino saavutettu. Kappaleessa B me nostamme hyvin esiin sen, missä mennään kappaleessa. D korostamme, miten voisimme tukea kansalaisyhteiskunnan toimintaa Hongkongissa. Tärkeä, tärkeitä ryhmiä tekee hyvää työtä Hongkongissa ja odottavat meiltä tukea. Olen tyytyväinen, että ympäri talon teemme hyvää yhteistyötä. Ähm tässä halutaan enemmän yhteistyötä, rahanpesua ja muita laitamme käytäntöjä vastaan. Lisäksi voisimme tehdä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden, järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahanpesua vastaan. Kiitän henkilöstöä ja sihteeristöä ja suosittelen, että hyväksytte tämän mietinnön. Kiitos, että piditte kiinni ajasta, joka oli teille varattu nyt komission jäsen Andriu Kaitis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitos jäsenet. Hongkong on neljänneksi toista suurin kauppakumppani tuotteiden suhteen ja neljänneksi su- suurin palveluiden suhteen. Jäsenvaltiot ovat vahvasti läsnä Hongkongissa. Me olemme erittäin tärkeä kauppakumppani Euroopan unionille. Me olemme kutsuneet Hongkongin korkean edustajan vierailemaan Euroopassa. Hongkongin tilanne on meille tärkeä ja sen autonomia on ollut menestystarinan taustalla. Hongkongilaiset haluavat nyt, että järjestelmä uudistetaan ja he haluavat todellisen äänivallan vaaleissa aivan kuten laki heille takaakin. Mutta kuten täällä hyvin nostettiin esiin, yhden maan ja kahden periaatteen järjestelmä on nyt paineen alla. Oikeusvaltioperiaate ja oikeusjärjestelmän riippumattomuus Hongkongissa on kyseenalaistettu. Vaalilainsäädännön uudistusta on lykätty. Eli tämän lisäksi emme voi unohtaa viisi kirjan julkaisia kustantajaa, jotka katosivat joitain vuosia sitten – lainsäädäntö on muutettu sitten vuoden 1997. Kustanteen katoaminen ei ole mitenkään yksittäinen tapaus. Me aiomme vahvistaa kahdenvälistä keskustelumme Kiinan kan, äh, Hongkongin kanssa. Jäsenelty vuoropuhelu järjestettiin viimeksi kuukausi sitten. Vuoropuhelussamme aina korostamme, että yhden valtion kahden järjestelmän periaate on tärkeä Hongkongin hyvinvoinnin kannalta, mutta se on myös tärkeää Kiinalle. Se on tärkeää Kiinan kasvulle ja hyvinvoinnille. Meidän suhteemme Kiinan kanssa tiivistyvät, eivät ainoastaan taloudellisesti, ulkopolitiikan ja turvallisuuden kannalta. Vuoropuhelumme on avointa ja viestimme kiinalaisille kollegoille ja ystäville on selkeä. Yhden maan kahden järjestelmän ylläpitäminen on myös heidän intressien mukaista ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä heidän kanssa, että tämä toteutuu. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt aloitamme keskustelun. Rouva Suitsa, olkaa hyvä EPP-ryhmästä. Kiitos paljon äh, esittelijä Alin Smithille yhteistyöstä ja tuesta. Tämä on suositus meiltä neuvostolle ja korkealle edustajalle haluan sanoa, että meille Hongkong on suuri kauppakumppani. Epäilet välttämättä haluaisimme, että Hongkong Kong saa säilyttää autonomiansa, joka on peräisin Kiinan ja brittien yhteisestä julistuksesta 20 vuotta taaksepäin. Me haluamme tukea kaikkia kauppakumppaneitamme poliittisesti. Hongkongissa on, on, on oikeusvaltio, vapaudet, ja sen takia tämän mietinnön myötä, tämän suosituksen myötä me olemme halunneet myötä vaikuttaa Hongkongin kansalaisten vaurastumiseen, jotta se myös vaikuttaisi Kiinassa toteutettaviin uudistuksiin. Kun kunnioitetaan Hongkongin autonomiaa, se on keskeistä sen omalle kehitykselle ja se parantaa myös sen suhteita Kiinaan ja sen takia EU tulee tukea sitä. Haluaisin myös puhua yleisen äänioikeuden reformista, jotta vaalit olisivat avoimet demokraattiset ja vuoropuhelu EUn kanssa jatkuisi. Asia, jota äh, AFET valiokunta on tukenut ja hyväksynyt suurella enemmistöllä ja toivottavasti näin käy tässä jatkossakin. Seuraavaksi edustaja Pitsula yksi minuutti. Kiitos puhemies ja kiitokset esittelijälle hyvästä yhteistyöstä. Tämä on tärkeä askel, kun puhutaan yhteistyöstä Hongkongin suuntaan. 20 vuotta takana, 30 edessä. EUlla on läheiset suhteet tärkeän kauppakumppaninsa Hongkongin, mutta koulutus ja tutkimus ovat asioita, joissa yhteistyötä voitaisiin vielä parantaa. Peking ilman muuta pyrkii vaikuttamaan Hongkongin tilanteeseen ja esimerkiksi rajoittamaan journalistien ilmaisuvapautta. Jotkut toivoisivat itsenäisyyttä, mutta EUn linja on yksi valtio, kaksi järjestelmää ja sillä tiellä pysytään. Sitten veropetokset. Tärkeää on, että maan hallitus ryhtyy niiden yritysten vastaisiin toimiin, jotka mahdollistavat tämän tyyppisen menettelyn, ja toivottavasti tätä mieltä ovat myös muut. Edustaja Shirdevan, olkaa. Edustaja Belder, olkaa. Kiitos, rouva puhemies. Tässä keskustelussa tätä keskustelua ajatellen luin erään mielenkiintoisen artikkelin, David Jamersonin lehtimien kirjoittaman artikkelin Hongkongissa työskentelevä ihminen. Ja hän puhui mm, demokraattisten liikkeiden edustajien kanssa ja hän puhui siitä, kuinka kiinalaisten lupausta ei ole noudatettu. Järjestelmää ei ole toteutettu kokonaisuudessa. Tämä on todellisuutta kollega Smith kiinnittää huomiomme näihin vaikeuksiin. Kiitos kollega Smith, mutta toivon, että tämän keskustelun myötä voitaisiin auttaa demokratian ihmisoikeuksien puolustajia Hongkongissa. Kiitos paljon. Guesta edustaja Sirdevan, yksi minuutti. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että Hongkongin mm, hankala, monimutkainen ja ristiriitainen tilanne voidaan hoitaa vain avoimuudella. Eli yksi valtio, kaksi järjestelmää on tässä huomioitava, mutta toisaalta eh, kritiikki, eh, sitä tarvitaan kun ajatellaan eliittiä, joka on saanut aikaan sen, että <clears throat> maa on hyvin epätasainen, eli jotkut ovat äärimmäisen köyhiä, jotkut äärimmäisen rikkaita. Ja <clears throat> asuntomarkkinoilla on suuri kriisi, jotkut elävät ihan sanan tarkasti sanottuna <clears throat> häkeissä. Ja tämä kriisi syntyy osittain myöskin siksi, että veronkierto on todellakin kukoistavaa. Ja jos nämä veronkierron suot saataisiin kuivatettua, niin päästäisiin monissa asioissa eteenpäin. Mutta tämän äh, esityksen tilanne on sellainen, että meidän on hankalaa sitä tukea. Kiitos ja nyt käännyn jälleen uudestaan komission edustajan Andriu Kaitiksen puoleen. Teillä on puheenvuoro emme, käytä, emme nyt ollenkaan käytä catch the eye-menetelmää. Kiitos puhemies. Hyödyllinen keskustelu käytiin. Ja Romonkerin nimissä haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää hyvästä työstä ja kiitos puheenvuoroista jäsenille. Lopuksi voidaan todeta, että kaikki olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että Hongkongin autonomia säilyy ja että lähdetään liikkeelle yksi valtio, kaksi järjestelmää periaatteesta. EUn ja Hongkongin väliset suhteet ovat vahvat ja vahvistuvat eikä pelkästään kun puhutaan kaupasta, vaan myöskin kun puhutaan tulliyhteistyöstä, innovaatiosta ja teknologiasta, kilpailusta, elintarkeen turvallisuudesta, ympäristö- ja koulutuskysymyksistä. Monet EUn yhtiöt ovat tärkeässä roolissa muun muassa, mitä tulee jälleenmyyntiin, logistiikkaan ja rahoituspalveluihin. Ne ovat kaikki Hongkongille tärkeitä sen tehokas eh, liikeympäristö eh, on hyvä asia ja toivottavasti myös eh, oikeusvaltioperiaatteiden standardeja kunnioitetaan ja muitakin vapauksia. Ja komissio todellakin ymmärtää, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on, kun tätä tärkeää aihetta jatkossakin tarkastellaan. Kiitos paljon komissaari Andriukaitis ja vielä annan puheenvuoron edustaja Ali Smithille. Kiitos, voin puhua lyhyesti. Tässä on selkeä yhteisymmärrys. Kaikki työ tehtiin ennen täysistuntoa. Olen totta mieltä, että vaaliuudistukset eivät tulleet laajasti katsotuksi, mutta sivuamme niitä kuitenkin. Odotan innolla huomista äänestystä. Wonderful. Thank you very much. Kiitos paljon tästä hienosta mietinnöstä. Kiitos oikein paljon.